joka liittyy Eurooppa-osuuskuntoon, osuuskuntiin. Tämä tulee vaikuttamaan myös osaltaan jatkossa äh, yrityslainsäädännön kehittämiseen. Tehát berekeztem. Szavazás holnap 12 óra Keskustelut tästä päättyvät. Kello 12.30 on äänestys. Ja sitten on esityslistan viimeinen kohta vuorossa. Kyseessä on Luigi Berlingerin mietintö Polonian prosessi. Esittelijällä on neljä minuuttia aikaa. Signor Presidente. Herra puhemies. Tämän mietinnön tavoite Bolognan prosessin uudelleenkäynnistämiseksi – on hyvin tärkeä tavoite. Kyseessä on se, että tutkinnot, joita yliopistossa on suoritettu EUn alueella – ne pät, olisivat päteviä kaikkialla EU-ssa. Jos jonkun jäsenvaltion yliopistossa suorittaa tutkinnon, niin täytyy olla niin, että kaikki muut yliopistot tunnustavat sen. Tämä on tämän Polonian prosessin tarkoitus. Yliopistoa ei saa ajatella vain yhden jäsenvaltion asiana, vaan yliopiston tarkoituksena on toimia kansainvälisesti, sillä opinnot ja tutkimus ovat myöskin kansainvälisiä, samoin kuin ammatitkin. Siksi on välttämätöntä, että eri ammattien markkinoita ei ole sidottu enää jäsenvaltioihin ja siten liikkuvuus EU-ssa taataan. Se on edellytys sille, että taloudellisia, ar, taloudelliset arvot voidaan ottaa huomioon ja nuorten toiveet voidaan ottaa huomioon. Mitä nyt sitten jäsenvaltiot tekevät? ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen ei ole jäsenvaltion tehtävä, vaan se on EUn tehtävä. EUn täytyy toteuttaa sellaista politiikkaa, että kannustetaan siihen. Meillä on Lissabonin sopimuksessa artikla 149 ja siinä puhutaan siitä, että yliopiston tutkintojen tunnustaminen on EUn tehtävä. Korkeakoulutusta pitää edistää ja viedä eteenpäin. Meidän mietinnössämme tuemme, korostamme juuri siitä syystä sitä, että jäsenvaltioille – ei ainoastaan anneta toimivaltaa, vaan että myöskin toimivalta annetaan EUlle. Kahden vuoden välein järjestetään koulutuksen huippukokous niin kuin seuraavaksi tänä vuonna Bukarestissa. Mitä meidän mietinnössämme on koko joukko toimenpiteitä, joita haluttaisiin toteuttaa. Ja halutaan toteuttaa kaikki asteittain niin, että ne, siihen se myöskin toteutuu. Ja e, yliopistojen pitää suuntautua eurooppalaisesti. Me tarvitsemme joustavia oppisuunnitelmia ja myöskin opetussuunnitelmia ja tulokset pitää varmistaa. Me tarvitsemme viitekehyksen ja laatu pitää varmistaa ja pitää olla mahdollisuus myöskin siihen, että eri yliopistot osoittavat luottamusta toinen toisiinsa niin, että myöskin tutkimusten vastavuoroinen tunnustaminen on mahdollista ja pitää olla automaattinen tutkimusten tunnustaminen niin, että tutkimukset, äh, tutkinnot pätevät kaikkialla Euroopassa. Ja pitää tukea mm, vähempiosaisia opiskelijoita huolimatta alueiden säästöohjelmista pitää muuttaa opetussuunnitelmia, didaktiikkaa pitää muuttaa, pitää tukea elinikäistä oppimista, pitää olla eurooppalainen alue korkeakoulutukselle niin kuin eurooppalainen tutkimuksen aluekin. Ja tämän myötä vaikuttaisi kasvuun. 900 vuotta sitten Boloniassa juristi de Merio saavutti sen, että Alma Materissa myöskin eurooppalaista kulttuuria pystyttiin yhdistämään. Silloin ei ollut näitä valtioita vielä. Nykypäivänä ne on olemassa. Ja on olemassa myöskin valtiot ylittävää koulutusta valtioiden rajat ylittävää. Ja siksi toivomme, että Euroopan unioni tukee tätä koulutusta rajat ylittäen. Kiitoksia. Kiitoksia. Viisi, viidellä kollegalla on mahdollisuus eh, saada puheenvuoro. Susanna Roito. Eh, na vzdělávání je cesta do pekel. Kiitoksia. Leikkaukset opetustoimessa ovat kohtalokas toimi. Miten voimme vakuuttaa jäsenvaltiot siitä, että ainakin kolme prosenttia BKTstä pitäisi antaa tieteelle ja koulutukselle. Miten me voimme motivoida liike-elämää, jotta tieteellisiä hankkeita otettaisiin mukaan yliopistojen puolelta huolimatta tästä kriisistä ja sitten pitäisi vielä luoda työpaikkoja. Muussa tapauksessa yliopistoista tulee, valmistuu tuhansia työttömiä ihmisiä. Meidän täytyy kiinnittää huomiota tutkintojen vastavuoroiseen tunnustamiseen. Täytyy ottaa huomioon nämä erilaiset vaihtoohjelmat. Olen hyvin tyytyväinen tarkastellessani tätä mietintöä, joka osoittaa Bologna-prosessin heikot puolet, joka on kuitenkin sinällänsä mahdollisuus parantamiseen taloudellisesti. Kalfin Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää edustaja Pellingeriä tästä hyvästä mietinnöstä. Tutkintojen vastavuoroinen tunnustaminen on hyvin hidas ja kallis prosessi edelleen. Jos haluamme kasvattaa Euroopan kilpailukykyä ja vähentää nuorisotyöttömyyttä, meidän tulee hyödyntää nuorison liikkuvuutta täysimääräisesti. Tällä hetkellä esteitä edelleen on ja suurempana niistä tämä tutkintojen tunnustaminen. Haluaisin pyytää komissiota puuttumaan ainakin kahteen asiaan. Ensinnäkin näihin kahdenlaisiin tutkintoihin, kandidaatin tutkintoihin ja maisterin tutkintoihin. Niitä tulee hallinnoida ylikansallisesti. Muutoin tuloksena on protektionismi. Kiitoksia Migalski seuraavaksi. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Meillä on tässä pieni ongelma ryhmämme nimissä on joitakin asioita, jotka tässä mietinnössä on hyvin, kun ajatellaan vaikka tutkintojen tunnustamista ja kun ajatellaan yhteistyötä kolmansien maiden kanssa ja itäkumppaneidemme kanssa. Kaikki se on hyvää, sitä me tuemme, mutta sitten on joitakin aspekteja, jotka herättävät huolemme. Esittelijä sanoi, että pitää tukea kaikkein köyhimpiä, jotta nämä voisivat tutkia ja kouluttautua ja opiskella. Sitten puhutaan tällaisesta pakollisesta koulutusvaiheesta. Tämä vaatii taas paljon varoja. Emme ole täysin samaa mieltä siitä, että ohjelmista tehtäisiin, koulutusohjelmista tehtäisiin täysin homogeenisia. Kiitoksia. Boris Urkavätkäsi. Kiitoksia. Piotr Bois seuraavaksi. Chciałem bardzo gorąco pogratulować koledze. Kiitos puhemies. Minä haluaisin onnitella kollega Berlingeriä tästä mietinnöstä. Bolognan prosessista on puhuttu jo vuosikausien ajan ja on hyvä, että sitä arvioidaan – tässä halutaan ennen kaikkea lisätä opiskelijoiden liikkuvuutta, avata markkinoita ja samalla kasvattaa Euroopan kilpailukykyä. Meillä on tuhansia esimerkkejä siitä, miten hyvin tämä prosessi voi itse asiassa opiskelijoita hyödyttää. Ja tässä viittaan ennen kaikkea puolalaisiin opiskelijoihin. Erasmuksen puitteissa on pystytty tunnustamaan näitä tutkintoja vastavuoroisesti. Tämä on erittäin tärkeä asia ja meidän tulee huolehtia siitä, että Bolognan prosessi jatkuu tulevaisuudessakin ja että yliopistoista saa keskenään vertailukelpoisia tutkintoja esimerkiksi vaikka musiikin alalta. Käsit Kiitoksia paljon puhemies. Tänä vuonna huhtikuussa Bukarestissa on ministerineuvosto, joka käsittelee, se ministerineuvoston kokous, jossa käsitellään Bologna-prosessia. Ja nyt on muistettava, että jo vuosien ajan on todettu, että tärkein tavoite tässä Bologna-prosessissa on se, että kullakin eurooppalaisella opiskelijalla on oikeus viedä, saattaa päätökseen opintonsa sillä tavalla, että he, heillä on myös mahdollisuus ö, siihen, että tutkin, hänen tutkintonsa, tutkintonsa tunnustetaan jossakin muussa maassa. Kun ajattelemme näitä ö, toimia, niin meillä on kuitenkin riittämättömät varat. Miten voimme toteuttaa nämä toimet. Meidän täytyisi keskittyä kaikessa tässä myös koko ajan laatuun. Miten voidaan saavuttaa korkean tason ta- tasoista koulutusta? Miten tämä voidaan toteuttaa kaikkialla samassa mitassa? Kiitoksia. Ja nyt pyytäisin, että Rouva Vasilio kertoo komission kannan. Aluksi haluaisin onnitella Euroopan parlamenttia ja erityisesti edustaja Berlingeriä tästä hyvin ajoitetusta mietinnöstä. Olette tulleet järkeviin johtopäätöksiin. Tässä jo monet mainitsivat tuon Bolognan ministerikokouksen. Eurooppalainen korkeakoulutusalue ansaitsee poliittista ja julkista mielenkiintoa. Sitä se täällä nyt saa. Bolognan ministerikokous pidetään vaikealla hetkellä eurooppalaisittain, sillä nuorisotyöttömyys Euroopassa on ennätyslukemissa monessa maassa. Siksi nyt onkin oikea hetki kysyä, kuinka Bolognan prosessi korkeakoulutuksessa voi auttaa meitä löytämään ratkaisuja tähän kriisiin. Tämä on meille myös mahdollisuus arvioida Bolognan prosessin edistymistä. Euroopan komissio ottaa tämän mietinnön ilolla vastaan. Siinä käydään läpi Bolognan prosessin saavutuksia tähän mennessä ja siinä mietitään myös tulevaa. Tämä on hyvin tärkeä paperi tässä hyvin merkityksellisessä keskustelussa eurooppalaisen korkeakoulutuksen kannalta. Minusta toimeenpanossa on päästy eteenpäin lähes kaksi kolmasosaa 47 osallistujamaasta on saanut 90 prosenttia koulutusohjelmistaan Polognan mallin mukaiseksi, eli tällaiseksi kahden tutkintoportaan mukaiseksi ohjelmaksi. Myös laadunvarmistuksessa on edetty, mutta silti haasteita on vielä edessä. opintosuoritusten siirtojärjestelmää tulee kehittää, sitä tulee käyttää paremmin. Myös opintojen tunnustamista tulee kehittää ja tutkintojen kehittämistä tulee myös tarkastella tulevaisuudessa. Me tarvitsemme keskittymistä ennen kaikkea laatuun, liikkuvuutta pitää edistää ja tällä tavoin voimme varmistaa, että opetusohjelmat ovat sellaiset, että ne hyödyttävät eurooppalaisia työmarkkinoita. Ennen kaikkea meidän tulee avata näitä koulutusohjelmia, jotta opiskelijat kaikenlaisilla taustoilla pääsevät korkeakoulutuksen piiriin. Vakuutan teille, että Euroopan komissio jatkaa työtään tiiviissä yhteistyössä kaikkien yhteispaneiden kanssa Polognan prosessissa, jotta se saavuttaa tavoitteensa. Kiitos. Köszönöm szépen. Monet kiitokset. Minä haluaisin vielä korostaa ähm, komission aktiivista toimintaa tänä päivänä. Ja komissio on myös